Äänestys päättyy. Hylätty. 86. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 87. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 88 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Alkuperäinen teksti kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 127 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. 128 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 129 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty 149 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 89 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 150 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 90. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 113. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 91. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 130. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 92. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 131. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. 132. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Meillä on tekninen ongelma.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 okay, okay, okay. So we have to vote once <laughs> uh, uh, Allora, per ragioni tecniche dobbiamo rivotare il... Meidän täytyy äänestää uudestaan 131 teknisistä syistä. Äänestys alkaa nyt. Äänestys päättyy. Respinto 100. Hylätty 132. No. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Respinto. No. Hylätty 93. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Respin. Hylätty Tarkistus neljän puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty viisi puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 94, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 151 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 95, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. 96, äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hylätty 97, äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hylätty 98, äänestys alkaa, äänestys päättyy hylätty. 99 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 100 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 101 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. 114 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 152 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 102 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 6D puolesta vastaan tyhjää hylätty, 115 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 116 puolesta vastaan tyhjää hylätty, tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 134 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 9 puolesta vastaan tyhjää Hylätty 10 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 11 D. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 12 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 2 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty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 Hylätty 33. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 118 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 34. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Alkuperäinen teksti kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 36. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. 37 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. kuusi äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 119 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 38. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 39. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 42 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 43 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 44 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 108. Äänestys alkaa. Juusa. Äänestys päättyy. Hylätty. 109. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. 45 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 46 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 47 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 48 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Alkuperäinen teksti BY, johdanto-osa kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää,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 Päättyy. Hylätty. Alkuperäinen teksti. Ensimmäinen osa puolesta. Anteeksi, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kolmas osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 52. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 110. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 53. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 54 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 111 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 55 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty Äänestämme seuraavaksi tekstistä kokonaisuudessaan nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Hyväksytty. Onnittelut esittelijöille. Alla fine della votazione faccio una äänestysten ähm, lopuksi minulla on huomio mietintö äh, Areena on tullut käsitellyksi ensimmäisessä käsittelyssä parlamentissa, joka näin katsotaan päättyneeksi, ellei huomioittavaa ole. Paljon kiitoksia. Nyt keskeytämme täysistunnon hetkeksi siksi aikaa, että kollegat poistuvat salista ja siirrymme sitten äänestysselityksiin, joiden täytyy, muistuttaisin teitä, päättyä kello puoli kolme tekemiemme sopimusten mukaan. Kiitos. Allora, iniziamo con le dichiarazioni di voto. Ricordo... Nyt jatkaisimme, aloitamme äänestysselitykset ja muistuttaisin teitä siitä, että äänestysselitysten täytyy päättyä kello 14.30. Ne puheenvuorot, joita ei ehditä pitää tänään, on mahdollista huomisen istunnossa esittää äänestysten jälkeen. Me jatkamme Maria Areenan Euroopan globalisaation rahastoa koskevaan mietintöön. Maria Snootis, yksi minuutti, olkaa hyvä. Maria, eh, onorevole Notis. Arvoisa edustaja Notis. Απλά δεν υπάρχει ησυχία, κύριε Πρόεδρε, οπότε είναι λίγο δύσκολο. Täällä on aika paljon melua, hyvä puhemies, eli aika vaikea puhua. Invito i colleghi ad uscire dall'aula per... Pyytäisin, että kollegat poistuvat salista. Me siirrymme nyt äänestysselityksiin. Älkää häiritkö puhujia. Edustaja Marias, olkaa hyvä, yksi minuutti. Tota, mio ja mio piisi. Euroopan globalisaatiorahasto voi yleisesti ottaen tukea työllisyyttä aikana, jolloin globalisaatio on johtanut massatyöttömyyteen ja siihen, että yritykset käyttävät erittäin paljon alihankkijoita. Tämä on vaikuttanut varsinkin pk-yrityksiin ja käsittääkseni globalisaatiorahasto on tukenut toimenpiteitä niin, että työttömät ovat saaneet tukea. Valitettavasti tähän päivään mennessä Kreikassa rahastoa ei ole hyödynnetty. Se olisi todellakin voinut auttaa tukemaan niitä kreikkalaisia, jotka on viety polvilleen muistion jälkeen. Nyt tämä uusi tilanne mahdollistaa sen, että voidaan tarjota lisätukea tämän työttömyysosion seurauksena ja myös automaattinen uuden teknologian vuoksi. Edustaja Howard. Kiitos budjettivaliokunnassa. Me säännöllisesti hyväksymme mietintö, joka liittyvä globaalistumisrahastoon. Kukaan ei halua tarkastella näitä ajatellen olosuhteita, mutta Tämä on konkreettista toimintaa, jolla autetaan ihmisiä, jotka ovat menettäneet työpaikkoja, suuria irtisanomisia. Ja tuolla Ranskalla, Sanokia Almaviva suurissa tavarataloissa Kreikassa ja Kreikan ja Portugalin tekstiteollisuudessa on iloinen siitä, että Euroopan unioni pystyy auttamaan solidaarisesti ihmisiä vaikeimmissa olosuhteissa. Uusi monivuotinen rahoituskehys asettaa 1,6 miljardia euroa vuosien saatossa käytettäväksi tähän tarkoituksen ja hyväksyn muutokset tähän tark- mietintöön, jotka yksinkertaistajat rahaston toteutusalaa ja muuttavat rahoitusta yksinkertaisemmaksi vuosi 2007 on ollut 161 tapausta 23 jäsenvaltiosta, Valitettavasti iso hallitus ei ole osallistunut mihinkään näistä. Grazie, onorevole Palmer. kiitoksia edustaja Palmer. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Uh, kiitoksia. Tuen ajatusta eurooppalaisesta globalisaation rahastosta ja siitä, että se auttaa teollisuutta ja uh, eri alueita siirtymään ja vastaamaan niihin haasteisiin, joita muutokset mm, saavat aikaan, kun globalisaatiota tapahtuu. Uusi teknologia, keinoäly, erilaiset haasteet, jotka kohdistuvat meihin matala hiilitalouden seurauksena. Kehotan, että oppisitte myös äskettäisestä historiasta, varsinkin Yhdistyneen kuningaskunnan tietyissä osissa, jossa on nähty, miten ihmiset ovat todella menettäneet hyviä työpaikkoja, vaikkapa teräs- ja hiiliteollisuudessa. Ja nuo työpaikat on korvattu matalapalkkaisilla, lyhytaikaisilla työpaikoilla ja nollatuntisopimuksilla. Tämä siirtymämäärärahasto ja globalisaatiorahasto rahasto ovat hyviä asioita ja kehottaisin teitä, että me emme pelkästään halua luoda työpaikkoja, vaan meidän täytyy myös katsoa, minkälaisia työpaikkoja luomme. Meidän täytyy olla arvokkaita, hyviä työpaikkoja, joista hän saa kohtuullista palkkaa. Paljon kiitoksia edustaja Mamikin yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Globalisaation seurauksena yritykset liikkuvat ja monet työpaikat ovat vaarassa. Globalisaatio ei kuitenkaan ole vain kielteinen ilmiö se tarjoaa paljon. Kuitenkin me tarvitsisimme nyt enemmän solidaarisuutta. Haluaisin Maria Areena kiittää belgialaista SND-kollegaamme siitä, että hän on pitäytynyt tämän mietinnön hengessä. Tarkistukset, jotka puhuvat teknologisesta ja energisestä ja ympäristöllisestä kehityksestä, ovat hyvä lisä komission aloitteeseen ja tervetulleita. Kuitenkin globalisaatioon puuttuminen ei ole mahdollista puuttamatta sosiaalipolitiikkaamme. Jos katsotte Latviaa, minun maatani, suuri määrä maahanmuuttoa ja globalisaatiota muuttaa työvoiman sijaintia. Tutkivat journalistit Baltiassa ovat todenneet, että lähestulkeen puolet latvialaisista tulevat vuonna 2030 olemaan yli 50-vuotiaita ja siksi Euroopan unionin pitäisi auttaa meidän maatamme, joka tulee olemaan eläkeläisten maa. Paljon kiitoksia. Kiitoksia edustaja Klun. Yksi minuutti, olkaa hyvä. I welcome the report. Kiitos. Minusta tämä globaalisuusassosaman mietintö oli hyvä. Se on rahastonta tukea ihmisiä, jotka menettävät työpaikkansa suurten rakennemuutosten jälkeen, jotka liittyvät nimenomaan globaalistumiseen. Ja meidän tapauksessamme kysymys oli myöskin talous- ja rahoituskriisistä. Pidän myöskin hyvänä joitakin määräyksiä, joiden kautta pyritään vähentämään – 500-200 niin sanottujen työntekijöiden määrä, mikä on hyvin tärkeää pienemmille maille, kuten Irlannille ja etenkin myös PK-yrityksille, joiden osalta kynnys pienenee, koska on ollut vaikeaa aiempien määräysten puitteissa olla tukikelpoisia. Tämä rahoitus, rahasto on ollut erittäin menestyksekäs Irlannissa. On ollut kymmenen hanketta, jotka ovat saaneet tukea, Limerick, äh, ja, ja nämä ovat myöskin äsken tämä Lufthansaan liittyvä hanke. Ja tämä on hyvin tärkeää. Siinä mielessä täydentää kansallisia toimenpiteitä, joilla pyritään tukemaan työntekijöitä ja auttamaan heitä palaamaan takaisin työmarkkinoille. Grazie. Mr. Kelly. Kiitoksia. Edustaja Kelly, yksi minuutti, olkaa hyvä. Eh, eh, eh. Kiitoksia. Hyvät kollegat, kuten kollega Klynkin, minustakin tämä mietintö on hyvä. Ja meidän tulisi ehdottomasti laajentaa tätä yhdellä vuodella. Se on erittäin tärkeää. Kustaa 11 miljoonaa euroa ja 147 tuota, ihmistä on saanut uuden työpaikan, koulutusta kou- ja uusia taitoja joissain tapauksissa – Mm, jotkut ovat kyenneet perustamaan oman yrityksensäkin. Erityisesti suosittelen tätä vähennystä 500-200, koska se mahdollistaa sen, että ihmiset, jotka ovat korkeilla paikoilla, saavat myös tukea. Tämä on erinomainen rahasto. Se osoittaa, että unionin sydän on edelleen voimissaan. Lope, eh, Paljon kiitoksia. Siirrymme nyt äh, Lope Fontanien Euroopan sosiaalirahasto Plus-mietintöön. Ähm, edustaja Marjas, yksi minuutti, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puhemies. Eurooppa on täynnä työttömiä. Meillä on valtavat määrät työttömyyttä, valtavat määrät köyhyyttä ja aina kun ryhdymme toimiin, jotta voisimme parantaa tilannetta Euroopan sosiaalirahasto ei riitä tämän kurjuuden poistamiseksi. Rahoitus Euroopan sosiaalirahasto plussassa pitää käyttää niillä alueilla ja niissä maissa, jotka ovat Etelä-Euroopassa, jotta voitaisiin tukea koulutusta, ammattikoulutusta ja erityisesti pitkäaikaistyöttömiä ja köyhiä ihmisiä. Meidän täytyy varmistaa se, että ryhdymme monenlaisiin toimiin, joten näitä rahastoja pitäisi jäsenmaiden käyttää parhaalla mahdollisella tavalla, erityisesti niiden ää, äh, maiden, jotka etelässä eivät kärsineet unionin politiikkaa. Paljon kiitoksia. edustajana Kovuksi тъй като има за основна цел справянето. Euroopan sosiaalirahasto Plus auttaa selvitämään sosiaalista haasteista, tarttuu myöskin unastyöttömyyteen ja myöskin koulutusjärjestelmien puutteisiin ja eroihin koulutus joita on koulutusjärjestelmän ja työmarkkinoiden tarpeiden välillä, ne tulee olla todellakin prioriteetteja, koska muuten Euroopan unionia uhkaa paine minä luotan siihen, että, että päästään eriarvoisuudesta ja että se on asia, joka tulee olla nimenomaan keskeinen meille. Ja että ehdotut toimenpiteet ovat sellaisia, joilla suojellaan lapsia. Lapsiköyhyys vaikuttaa lähes puoleen lapsista Bulgariassa. Heiltä on evätty mahdollisuus saada terveydenhuoltoa, päästä koulutukseen – se on todella hälyttävää. Ja meidän tehtävämme on suojella ja taata näkymiä nuorisolle. Onorevole Mamikins, prego. Paljon kiitoksia edustaja Mamikins. Yksi minuutti, olkaa hyvä. President. Uh, kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Tämän mietinnön suuri etu on se, että jäsenvaltiot voivat joustavasti kanavoida tätä rahaa kaikkein kiireellisimpiin asioihin. On kysymys työmarkkinoista, työehdoista, sosiaalista suojelusta, koulutuksesta tai terveydenhuollosta. Kuitenkin olen sitä mieltä, että on tärkeää, että komissio luo katsauksen siihen, mihin tämä raha käytetään. Sanon näin, koska jossain maissa, kuten esimerkiksi Latviassa, on aivan erityinen tilanne. Latviassa venäjänkielinen vähemmistö, joka 24 prosenttia väestöstä, ei saa korkeampaa koulutusta venäjän kielellä. Ja uuden kouluudistuksen mukaan lapset eivät voi opiskella äidinkielellään syyskuusta 2019 eteenpäin. Nuorisotyöttömyys on Latviassa miltei 11 prosenttia joulukuussa 2018. Se on selkeä merkki siitä, että nuoremme eivät kerta kaikkiaan voi erittäin rajoittavan ja syrjivän kielipolitiikan takia menestyä. Meidän tulisi tällainen tilanne lakkauttaa. Palmer, un minuto. Kiitoksia edustaja Palmer, yksi minuutti. Thank you, Mr. Vice President. The last time. Ja kiitoksia varapuhemies. Viimeksi kun tarkastin, meillä ei ollut pulaa ruuasta Euroopan unionissa. Supermarkettiemme, markettiemme hyllyt ovat yleensä täynnä kaikkea, mutta meillä on kuitenkin ruokaköyhyyteen liittyvä hätätila Euroopan unionissa. Me näemme, että ruokaa jakavat tahot saavat enemmän ja enemmän kysyntää jatkuvasti. Euroopan sosiaalirahasto rahoittaa niitä monia. Yksi asia, jonka voisimme tehdä tämän ruokaköyhyyden suhteen, on se, että minun maassani me hylkäisimme tämän Brexit-ajatuksen ilman sopimusta Eiväthän ne ole nämä miljonäärit parlamentin penkeillä, vaan tavalliset ihmiset, jotka jonottavat leipäjonossa ruokaa, jotka joutuvat maksamaan korkean hinnan siitä, että elintarvikkeiden hinnat nousevat. Tätä emme voi hyväksyä. Tämä on yksi syy sille, että Brexit-ero ilman sopimusta unionin kanssa täytyy hylätä välittömästi. Paljon kiitoksia. Edustaja Maletit, yksi minuutti, olkaa hyvä. Niin, niin Puhemies, me emme voineet tukea sitä, että lisätään äh, rahoitusta sosiaalirahastoon 7 miljardilla eurolla, joten parlamentin ehdotus meneekin päinvastoin. Sen lisäys on 106 miljardia euroa. Tämä on hyvin tärkeää uusille taidoille, siirtymiselle digitaaliseen aikaan, valmistautumisen uusiin tehtäviin, ja kaikkien nuorison työllisyydelle ja että myöskin on sellainen vahvista sosiaalista solidarisuutta ja myöskin parannetaan ihmisten asemaa, jotka ovat esteellisiä, parannetaan reunaryhmien asemaa yhteiskunnassa ja myöskin kitketään köyhyyttä pois. Ja tämä tietysti yhteydessä siihen, että pyritään poistamaan lapsiköyhyys. Siksi haluamme lisää rahoitusta, lisää toimintaa ja uutta tietoa ja sosiaalista solidaarisuutta. Paljon kiitoksia edustaja Klyn. Yksi minuutti, olkaa hyvä. I welcome the... Minä kannatan parlamentin äh, vasta ehdotusta vahvistaa rahastoa seuraavalla rahoituskaudella vuoteen 2027 asti. Euroopan sosiaalirahasto kattaa paljon varoja ja nuorisoaloitteen. Siinä keskitytään niihin, joilla on kaikkein heikoin asema. Euroopan terveysohjelma ja sosiaalialoite keskittyy työttömyyteen, ja siihen, että parannetaan työllisyyttä yksilöillä. Otetaan huomioon köyhyyskysymykset ja sosiaalinen syrjäytyminen. Erityisesti keskitytään nuoriin. Eli tämän rahaston arvo kohdistuu suoraan yksilöihin ja mahdollistaa sen, että he voivat kehittää taitojaan automation aikoina, globalisaation aikana ja näin voivat saada myöskin elinikäisen oppimisen pariin. Se on erittäin tärkeää. Minusta tämä mietintö on äärimmäisen tärkeä. On tärkeää myös, että me tuemme tätä ESR Plussaa, koska siitä on hyötyä kansalaisille suoraan heidän yhteisössään. Grazie, onorevole. Kiitoksia. Edustaja Suitsa, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Tämä komission aloite, Euroopan sosiaalirahasto plus 2021-2027 ei pyri vain sosiaaliseen inkluusioon. Tämä on myöskin kohesiopolitiikkaa, mukaan lukien Euroopan nuorisoaloite ja muut ohjelmat, jotka yhä ovat osa kohesiopolitiikkaa. Meillä on nyt 106 miljardia euroa rahoitusta, uskoakseni tämä on riittävä rahoitus tällä 27 prosentille kohesiopolitiikkaa ja tulevaisuuden yksinkertaistaminen menettelyissä ja tuen myöntämisessä on myöskin hyvä askel eteenpäin. Minä olen tukenut tätä. Kiitoksia. Prego, Nicole. Paljon kiitoksia edustaja Caputo. Yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Minä tuin komission ehdotusta Ähm, sosiaalirahasto plussasta 21-27. Tämä rahasto yhä tulee tukemaan työllisyyttä ja sosiaalista inkluusiota ja pyrkii myöskin saamaan askelia eteenpäin, kun haluamme vahvistamaan eurooppalaista sosiaalista ulottuvuutta. Nämä ovat tärkeimpiä tavoitteita. Nuorisotyöttömyys on aivan liian korkea, erityisesti tietyillä alueilla. Eurooppalainen sosiaalirahasto plus, äh, sen tulisi toimia persona- persoonallisella tavalla ähm, kohdennetusti nimenomaan niiden nuorten äh, keskuudessa, jotka eivät ole aktiivisia. Äh, ESR Plus äh, tulee käytetyksi ähm, julkishallinnon palveluiden modernisoimiseksi työmarkkinoilla ja työntekijöiden työhön ohjaamiseksi. Me pyrimme puuttumaan sosiaaliseen syrjäytymisen Euroopassa ja sosiaalirahasto tulee olemaan tärkeässä roolissa, kun taistelemme köyhyyttä vastaan ja pyrimme tukemaan sosiaalista mukaanottoa Euroopassa. Kiitoksia. Seuraavaksi siirrymme Pascal Arimonin mietintöön. Rosa D'Amato, EFDD, olkaa hyvä, kaksi minuuttia. Paljon kiitoksia puhemies. Tämä oli erittäin mielenkiintoinen äänestys. Me ehdotimme kaksi tarkistusta liittyen siihen, kuinka alijäämä pitäisi eh, laskea. Mutta tästä huolimatta me tuimme Interreg-mietintöä. Tässä kyseessä on sekä muotoinen eh, aluepoliittinen eh, arkkitehtuuri, rakenne. Me pyrimme sekä alku- että loppuvaiheessa toimimaan sillä tavoin, että pääsimme siihen lopputulokseen, johon tulimme aluekehitysvaliokunnassa. Tässä rakenne muuttuu komission aloitteen myötä. Tässä ehdotetaan merialueen yhteistyötä ja aluerajat ylittävää yhteistyötä. Tarkoituksena on myöskin ottaa radikaali muutos toimintaan tämän hyvin strategisen tärkeän äh, meriulottuvuuden yhteistyön kannalta. Se on tärkeää Italialle ja muille maille. Äh, tässä rahoitusta on 11 miljardia ja neljä ensimmäistä osioita saavat 10 miljardia näistä. Meillä on myöskin innovaation rahoitusta. Mitä tulee Euroopan unionin äh, yhteisrahoitukseen, se on 80 prosenttia ja meillä on ähm, rahoitus, ennakkorahoitus vuosien 2014-2020 tasolla. Tässä yhteydessä me myöskin muistutamme siitä, että kaikki Interregin osiot pitää saada toimimaan niin, että ne tukevat kestävän kehityksen tavoitteita people to people periaate täytyy myöskin ottaa mukaan, se täytyy vahvistaa entuudestaan. Ja tämä viides osio, sen pitäisi keskittyä myöskin siihen, että me luomme vähemmän kehittyneiden alueiden ja kehittyneiden alueiden välille yhteyksiä. Meidän täytyy kasvattaa alueellisten innovaatioekosysteemien kasvua sekä jäsenmaiden sisällä että jäsenmaiden välillä. Kiitoksia. Paljon kiitoksia edustaja Marias. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Tota, Puhemies. Mehän kaikki tiedämme, että rahasto aluekehitystä varten tukee alueita ja Interreg-hanke on osoittautunut hyvin tärkeäksi sille, miten voidaan edistää alueiden välistä yhteistyötä samoin kuin yhteistyötä naapurimaiden kesken. On kuitenkin myös todettava, että naapuruus voi osoittautua kielteiseksi joillekin kansantalouksille, koska meillä on maita, kuten Bulgaria, ja siellä verot ovat alhaisempia, mikä vaikuttaa kielteisesti Kreikan pohjoisiin alueisiin, jotka rajoittuvat Bulgariaan. Tämä on verotuksellista polkumyyntiä ja tästä syystä tarvitaan interregiä, joilla tuetaan niitä kansantalouksia, jotka joutuvat laittoman kilpailun kohteeksi naapurimaiden taholta. Tällöin sellaiset maat kuin Kreikka saavat tukea, samoin kuin myös yritykset, jotka ovat joutuneet laittoman kilpailun kohteeksi. Bulgaria harjoittaa verotuksellista polkumyyntiä ja Bulgariassa on alhaisemmat mm, arvonlisäveroasteet. Paljon kiitoksia edustaja Maletic, olkaa hyvä. Gramia. Kiitoksia puhemies. Interreg-ohjelmat ovat erittäin tärkeitä eurooppalaisen solidaarisuuden vahvistamiseksi, varsinkin ensimmäinen osio, joka koskee rajoja ylittävää yhteistyötä. Siitä syystä olen erityisen ilahtunut siitä, että parlamentti on hyväksynyt tämän rahoituksen laajentamisen, koska nyt nämä varat ovat suuremmat kuin alkuperäisessä komission ehdotuksessa. Investoimme yhteensä 11 miljardia tähän ohjelmaan. sen rahaa, joka täytyy käyttää tehokkaasti. Ja olen kovin ilahtunut siitä, että näiden tarkistusten määrä, jotka olen esittänyt tämän prosessin yksinkertaistamiseksi täytäntöönpanopuolella, on hyväksytty ja tulevaisuudessa meillä on vähemmän hallinnollista taakkaa. Ja viimeinen osio, innovaatio, on erittäin tärkeä, joten toivon, että tuota rahoitusosuutta kasvatetaan 3 prosentilla, jotta voidaan lisätä ja innovointia. Paljon kiitoksia edustaja Suitsa, olkaa hyvä. Kiitos. Kiitoksia. Olin varjoesittelijänä AFET-valiokunnassa tässä asiassa ja haluaisin kiittää aluekomitean mm, aluevaliokunnan jäseniä siitä, että tätä asiaa on käsitelty ja mm, sitä on pidetty tärkeänä. Toivottavasti voimme vähentää näiden prosessien monimutkaisuutta ja helpottaa rahoituksen saantia. Mehän tiedämme, mikä on perussyy sille, miksi Intergy ylipäätään on olemassa, eli se, että mahdollistetaan rajoja ylittävä yhteistyö. Pienhankkeet ovat erityisen tärkeitä kansalaisten välillä ja tämä mietintö on erittäin hyvä. Toivon, että se johtaa suurempaan joustavuuteen, parempaan varojen käyttöön, hallinnollisten, hallinnollisen taakan vähenemiseen ja että kaikki tämä hyödyttää kansalaisia. 11 miljardia ei ole mikään pikkuraha, joten kannatan tätä aloitetta. Ja parlamentin työ on tässä suhteessa on erittäin hyvä. Nyt siirrymme eteenpäin torjuntainen lupamenttelyä koskevaa mietintöä. Edustaja Neko, olkaa hyvä. Jäsen signaal Euroopan Европейската aina industriata. Tästä on selkeä viesti Euroopan komissiolle ja teollisuudelle, että mitä tulee lupamenettelyihin ja kemikaalien käyttöön kasvinsuojeluun, asiat eivät pysyä muuttumattomana. On oltava täysi avoimuus lupamenettelyissä. Meidän tarvitse samantyyppisiä tapauksia kuin Dwayne Johnson. Ei tarvita sitä, että ihmiset saavat syövän, jotta saadaan aikaan muutoksia. Meidän pitää kehittää uusia menetelmiä, jotka eivät ole kemiallisia, joita käytetään kasvinsuojelussa. Tämän päivän kemialliset aineet ovat riskitekijä ja vaarantavat ihmisten terveyden, vaarantavat myöskin biologisen monimuotoisuuden suuden ja mehiläisen hoitajien äh, elinkeinon. Meidän tulee harjoittaa tehdä vakavia toimia, jolla voidaan torjua torjunta-aineiden laitonta tuontia ja lisätä valvontaa Bulgarian rajalla. Tämä on hyvin tärkeää. Se hyödyntää sekä Bulgariaa ja Euroopan kansalaisia. Presidente, sono molto... Paljon kiitoksia edustaja Forensa. Kiitoksia, olen erittäin tyytyväinen siihen, että olen voinut osallistua peistä valiokunnan toimintaan näinä kuukausina ja GUE MGL puolesta ollut mukana tämän mietinnön laadissa ja olen myöskin tyytyväinen tämän päivän äänestykseen. Vihdoinkin saamme askeleen eteenpäin otettua avoimuuden tiellä tämän huolestuttavan asian parissa myöskin EFSAn glyfosaattia koskeva ähm, raportti tämän tuo esiin. Meillä on ollut Stop Glyphosate-kampanja käytössä ja uskoaksemme tämän päivän äänestystulos on askel eteenpäin. Glyfosaatti ei ole valikoiva torjunta-aine. Se vaikuttaa kaikkiin kasveihin, myöskin erilaisina annoiksina. Se ei myöskään haidu helposti. Haluaisin muistuttaa yhdestä asiasta liittyen Apuliaan, minun alueeseeni. Siellä on käytetty hyvin paljon glyfosaattia, sitä on löydetty suurina pitoisuuksina maaperästä. Ja tällä on suuret vaikutukset. Meillä on hyvin paljon tekemistä vielä, mutta tämä on nyt suuri askel eteenpäin. Kiitoksia edustaja Eevi. Olkaa hyvä. Yksi minuutti. Paljon kiitoksia puhemies. Minäkin olen tyytyväinen äh, tulokseen, jonka tämän päivän äänestys antoi mietinnöstä. Tämä on tärkeä mietintö koskien torjunta-aineiden lupamenettelyä. Lopultakin tämän myötä Eurooppa vastaa miljoonien eurooppalaisten kansalaisten vaatimukseen. He pyytävät, että myrkylliset vaaralliset aineet, sellaiset, jotka ovat vaarallisia vain terveydelle, vaan myöskin biodiversiteetille ja ympäristölle, lopultakin tulisivat kielletyksiä. Ennen kaikkea meidän täytyy turvautua riippumattomiin, julkisiin, avoimiin, läpinäkyviin arviointeihin. Näin voimme välttää Monsanto Papersin kaltaiset skandaalit ja glyfosaatin luvan myöntämisen kaltaiset skandaalit. Tämä koskettaa kaikkien kansalaisten terveyttä ja myöskin meidän alueidemme ympäristön suojelua. Paljon kiitoksia edustaja Goda. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia. Tämä mietintö, se millä tavalla se sallii kasvisuojeluaineet Euroopassa, liittyy suoraan Euroopan elintarvikeviranomaisen toimintaan. Siinä on arvioitu glyfosaatin toimintaa ja Monsanto-paperit osoittavat, että järjestelmä on rikkinäinen varmaankin vielä enemmän kuin arvioimme. Erikoiskomitean toiminnan jälkeen parlamentissa yhdeksän kuukauden jälkeen saadaan aikaiseksi erittäin varovainen teksti, vaikka kysymys on ihmisten terveyden suojelemista. Joitakin edistysaskeleita on kuitenkin saanut aikaiseksi, jotka ovat tärkeitä silloin, kun pyritään saamaan aikaiseksi torjunta-aineiden sallintamenettely. Meidän täytyy pitää tavalla tai toisella mielessämme se, että saamme lisäavoimuutta, jotta voidaan välttää myös eturistiriidat. Kiitoksia. Edustaja Morel, yksi minuutti, olkaa hyvä. Euh, monsieur le Président. Paljon kiitoksia puhemies. Me olemme juuri äänestäneet suosituksista koskien äh, tehokkuuden parantamista vaarallisten kasvien torjunta-aineiden lupamenettelyssä ja niiden kieltämisessä. Tämä on hieno asia, mutta samaan aikaan lehdistö tuo esiin, että yksi instituuteista, joka on tehnyt elintarviketurvallisuusvirastolle töitä, yksinkertaisesti oli kopioinut hyvin suurin, suuren osan kertomuksestaan Monsantolta, joka on suurin glyfosaatin valmistaja. Tämä alleviivaista, kuinka vaarallinen tilanne on. Tässä kyseessä on skandaali, joka ei saa tulla hyväksytyksi. Meidän täytyy osoittaa, ketkä ovat vastuussa. Parlamentin täytyy vaatia tilille komissiosta vastuulliset ja myöskin elintarviketurvallisuusvirastossa sillä ellemme näin tee, mikä meidän uskottavuutemme on. Meidän pitäisi olla ylpeitä siitä, että etenemme nyt paremman kontrollin ja tiettyjen vaarallisten aineiden kiellon alalla, mutta meidän täytyy myöskin tällaisissa skandaaleissa voida saattaa vastuulliset vastuuseen. Kiitoksia edustaja Pospisille yksi minuutti. Kiitos. Minä tuin tätä mietintöä, jolla vahvistetaan sääntöjä torjunta-aineiden hyväksymiselle Euroopassa. On hyvä, että tätä kautta saadaan laadukasta lainsäädäntöä 27 jäsenvaltiolle tuin lukuisia tarkistuksia, joiden kautta saatiin tiukempi tiukempia sääntöjä. Olen pahoin sitä, että erästä tarkistusta hyväksyä, jonka pyrkin, pyrittiin rajoittamaan torjunta-aineiden kokeita, joissa käytetään eläimiä. Mutta kaiken kaikkiaan tämä lainsäädäntö on korkealaatuista ja uusi lainsäädäntö on parempaa kuin se, mitä tähän asti on ollut. Olen iloinen siitä, että tämä ehdotus meni lävitse ja vahvistaa eh, sitä, miten valvotaan uusien torjuntaneet saavuista markkinoilla ja tämä on suuri hyöty tästä. Prego, un minuto. Kiitoksia edustaja Suitsa. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia. Huolet siitä, että glyfosaattia liika käytetään, on otettu esille PEST-valiokunnassa, joka on työskennellyt kovasti vuoden ajan. Ja tämä on yksi niistä mietinnöistä, joka on yhdistänyt vasemmiston ja oikeiston tässä talossa. Ja minusta me olemme nyt menossa oikeaan suuntaan tässä mietinnössä. On erinomaisen hyvä, että koko prosessissa on kaksi vaihetta, yksi EU-tasolla ja toinen kansallisella tasolla, ja siinä kun kysymys on kasvisuojeluaineiden hyväksymisestä. Tämä on ehdottomasti oikea suunta sillä tässä nyt on otettu huomioon kansalaisten terveys ja on tulevaisuus. Kiitoksia viimeinen puhuja, edustaja Polczak. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Správy. Myslím si, že je důležité se chovat eh, skutečně odpovědně. Paljon kiitoksia puhemies. Eh, minä äänestin tämän mietinnön puolesta. On erittäin hyvä asia olla vastuullinen ja toimia kestävällä tavalla näissä asioissa ei vain Euroopassa, vaan yleisesti, vaan esimerkiksi Tsekin tasavallassa glyfosaattia käytetään aivan liikaa maanviljelyksessä, kun taas nämä eivät ole valikoivia torjunta-aineita, ne tuhoavat kaiken vihreän. Sanoisin, että parempia vaihtoehtoja on markkinoilla olemassa nykyisin. Tästä syystä meidän tekomme täytyy olla mahdollisimman avointa. Minun täytyy tunnustaa, että kun olin agrivaliokunnassa, minua johdettiin harhaan, yksi tutkimus johti harhaan, se ei ollut avoin ja voitaisiin väittää, että se tutkimus oli plagioitu muualta. Meidän täytyy siis tehdä tiukemmat kriteerit, jotka tekevät kaikesta mahdollisimman avointa. Siksi minä tuin tätä mietintöä ja toivottavasti tämä ympäristöllinen lähestymistapa on valloillaan tulevaisuudessakin. Kiitoksia. Paljon kiitoksia, kiitoksia kaikille kollegoille yhteistyöstä. Keskeytämme istunnon kello 15 asti. Kiitos. No